viimeisenä loppukaneettina, jotta tässä nyt tiivistyy, mistä tässä on oikein kyse. Kiitokset. Keskustelu on näin päättynyt ja äänestetään huomenna. No, seuraavana esityslistalla on kollega Belen mietintö elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisesta saastumisesta 001 kautta 2011 ja annan neljäksi minuutiksi puheenvuoron kollega Belille. Well, thank you well, voorzitter. Kiitoksia herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, hyvää iltaa. Kyse on siitä, että ihmisille voidaan tarjota puhtaita elintervikkeitä ja eläimille puhtaita rehuita. Tämä on, rehuja. Tämä on erittäin tärkeä asia ja tästä syystä myöskin lainsäädäntöteksti on erittäin tärkeä ja toivottavasti tätä asiaa ei tarvitse vatvoa aina uudestaan ja uudestaan. Kyse on radioaktiivisesta säästymisestä ja me tarvitsemme tarkkaavaisuutta. Nykyiset määräykset ovat jo ainakin 20 vuoden ikäisiä. Konstitutionaalinen ja yhteiskunnallinen tilanne on muuttunut, joten tiettyjä muutoksia on tehtävä. Erityisesti toivon, että huomenna parlamentti voi hyväksyä nämä ehdotukset ja toivottavasti muut toimielimet tukevat meitä tällä tiellä. Toivottavasti komissaari voi kuunnella, mitä minulla on sanottavana, niin sillä tärkeää on, että komissio on tässä vetovastuussa eikä neuvosto. Kansalaisten kannalta on erittäin tärkeää, että ydinvoimaonnittomuuden jälkeen tilanne on turvallinen. Kyse on myöskin kansallisista intresseistä. Kun katsotaan nykyistä lainsäädäntöä, niin sitä laadettiin vuoden 1986 Tsernobyl-onnettomuuden jälkeen, joten meidän täytyy päivittää sitä ottaen huomioon tämä uusi institutionaalinen unionin konteksti. Ja toinen asia, jonka haluaisin mainittavan, niin on itsestään selvää, että komissio sopeuttaa tekstejä teknisiin muutoksiin, ottaen huomioon kansanterveysasiantuntijoiden kommentit, elintarviketurvallisuusasiantuntijoiden kommentteihin nojautuen. Ja tästäpä syystä me ehdotamme, että näihin tarvittaviin korjauksiin ryhdytään. Eli me pyydämme komissiolta, että ensi vuoden aikana komissio laatii meille tekstin nykyisistä normeista ja kertoisi, minkälaisia muutoksia olisi tehtävä. Eli esimerkiksi koskien tätä luetteloa näistä vähemmän tärkeistä elintarvikkeista, eli tarvitaanko tällaista luetteloa enää laisinkaan jatkossa. Ja sitten kolmas asia, vauvaruuat ja sen määritelmä. Tämä on erittäin arkaluontainen kysymys. Sitä on parannettava. Minun mielestäni nykyinen teksti ei todellakaan vastaa nykyistä elintarvikelainsäädäntöä eu tasolla. Ja tästäpä syystä meidän täytyy muokata tätä tekstiä. Ja siksi me haluammekin ottaa tämän huomenna tässä salissa esille. Lisäksi me ehdotamme, että ne maanviljelijät, jotka joutuvat kohtaamaan tällaiset onnettomuudet eivät joutuisi kärsimään tästä. Me tulemme huomenna kuulemaan suullisen tarkistuksen, joka liittyy tähän asiaan ja toivottavasti siltä pohjalta komissio voi laatia hyvän ehdotuksen. Ja lopuksi vielä, mitä tulee lainsäädäntöpohjaan, niin todettakoon arvon komissaari, että parlamentin jurivaliokunta on yksimielisesti todennut, että meidän pitäisi soveltaa 168.4 artiklaa sopimukset Euroopan unionin toiminnasta. Kyse on siitä, että ryhdytään sellaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on turvata kansalaisten terveys. Tämä on tärkeä asia. Ja erityisen tärkeää tämä on, koska nyt sovelletaan yhteispäätösmenettelyä eikä Eurotomin sopimuksen pohjaista konsultaation menettelyä, joten toivottavasti komissio tämänkin huomioi koska tämä on tärkeää kaikkien Euroopan kansalaisten kannalta. Kiitoksia. Kiitokset kollega Belet ja nyt sitten komission nimissä komission jäsen Barnier. Kiitos herra puhemies. Ensinnäkin esitän pahoitteluni kollegojeni Cheskovicin ja Kötingin puolesta, koska he ovat muualla heidän nimissä haluan kiittää herra Belettiä, esittelijäänne, näistä tärkeistä näkökohdista, jotka liittyvät suojelun lisäämiseen elintarvikkeiden ja radioaktiivisen saastumisen kohdalla. Haluaisin myös muistuttaa teille, että komission esitys on uudelleen laatiminen neuvoston asetuksesta, jossa on vain yksi määräys, jota nyt ollaan muuttamassa. Se on johdatus kappale, jossa muutetaan asetuksen yhtä kohtaa, nimittäin täytäntöönpano oikeuksia neuvostossa. Kaikki muut kohdat on esity kodisioittaviksi, eli ne eivät muutu esityksessä. Komissio siis ei voi hyväksyä, sanon se vilpittömästi, tarkistuksia, joita esittelijä Velet on tehnyt kahdestakin syystä institutionaalisesti ja sisällöllisesti. Ensinnäkin meidän täytyy kunnioittaa sopimusta, joka liittyy uuden laatimismenettelyyn parlamentin neuvoston ja komission kesken. Yhteen välisessä sopimuksessa nimenomaan ne osat, jotka on jo kodifioitu, eivät voi kohdistua muutoksiin ei kuin poikkeustapauksissa. Siksi me haluamme välineen, jotta voidaan taata johdonmukaisuus koska se on välttämätöntä, että sitten ei muutoksia myöskään tehdä. Meidän täytyy tätä kuria noudattaa ja se on ennakkoedellytys sille, että toimintavälinen tasapaino säilyy ja komissiolla puolestaan säilyy aloiteoikeus. Meidän täytyy siis noudattaa toimintavälistä välistä sopimusta ja jos sitä ei noudateta, sillä päädyttäisiin käytännönvastaisiin säädöksiin. Toimielimet menettäisivät hyvin tärkeän välineen tavoitteessaan säätää parempia lakeja, kun olemme muutenkin ollut lisätä läpinäkyvyyttä ja palvella paremmin näin kansalaisia. Toinen syy liittyy sisältöön. Itravaliokunnan hyväksymä toinen tarkistus liittyy oikeusperustaan. Euratomon artikla 30 korvataan 168 artiklalla TEUssa. Useimmat muut tarkistukset liittyvät nimenomaan oikeusperustan muuttamiseen. Komissio on sitä mieltä, että tätä ei voida perustella kunnolla. Se oikeastaan olisi 106a artiklan vastainen Euratom-sopimuksessa, nimittäin kun on kyse erityismääräyksistä liittyen johonkin tiettyyn aiheeseen, niin se on voimassa eikä TEU. Kuten tiedätte, 31 artikla on saanut vahvistuksen myös tuomioistuimen päätöksessä, se 66 päätöksessään. Me haluamme suojella työntekijöitä ja kansalaisia radioaktiiviselta saastumiselta. Tämä on annettu luvussa kolme. Siellä on myös määräyksiä artiklassa 31 ja 38. Täällä on hyvä palauttaa mieliin myös tuomistuimen jatkuva oikeuskäytäntö, jonka mukaan Mainittakoon, että määräykset, jotka liittyvät toimielinten tahtoon, on määrätty perustamissopimuksissa ja, ja niitä ei voida muuttaa. 31 artikla Euratomissa on ainoa optiivisesti perusteltavissa oleva oikeusperusta tälle esitykselle. Tässä on juridiset puitteet, hyvät parlamentin jäsenet, ja näissä rajoissa totesinkin jo komissio on todennut, että se hylkää tarkistukset, jotka on tehty Beletin mietintö. Tämän herra Sefkovicin ja Tingerin puolesta halusin sanoa kiitos. Kiitokset komission jäsen Barnier ja nyt sitten puolueryhmien edustajat. Kaksi minuuttia. Ensinnäkin PP-puolueesta Jordan Kiitoksia herra puhemies. Radioaktiivinen Säteily on epäilyttävä kysymys. Ihmiset pelkävät sitä. Säteilyä ei voi nähdä, ei tuntea, mutta silti se on vahingollista elämälle. Mutta sillä on positiivisikin vaikutteita, joten sitä käytetään lääketieteessä tutkimuksessa, ainetutkimuksessa – sähkön tuotannossa ja niin poispäin. Joten jos me haluamme käyttää näitä positiivisia vaikutteita, niin meidän täytyy löytää oikeita vastauksia ihmisten esittämiin pelkotiloihin. Meidän täytyy turvata ihmisten terveys. Minun mielestäni esittelijä kollega Belet on tehnyt erinomaista työtä valmistellessaan näitä tarkistuksia asetustekstiin elintarvikkeiden ja rehuun radioaktiivisen saastumiseen liittyen. Onnittelut kollega Belietille tästä hyvästä työstä ja toivottavasti komissio muuttaa kantansa ja huomioi esittelijän valmistelemat muutokset. Toivottavasti neuvostokin kunnioittaa parlamentin tekemää työtä ja on valitettavaa, että neuvoston edustaja ei ole enää paikalla. Onko tämä viesti välinpitämättömyydestä. Eikö parlamentin kantaa haluta kuulla tällaisten asioiden kan- kannalta? Minun mielestäni neuvoston ja komission on hyväksyttävä tämä demokraattinen muutos, joka tapahtui euratom jälkeen vuonna 1958. Eli teidän pitäisi huomioida enenevässä määrin parlamentin kanta, eli mitä me olemme täällä parlamentissa hyväksyneet radioaktiiviseen saastumiseen liittyen, koska muuten tässä avaamme Pandora lippaan. Kiitokset tänä puolueen puolesta herra Girek. Energetyka jądrowa, a także cała... Kiitos herra puhemies. Ydin voiman käyttö, radiotopien käyttö, lääketieteellinen käyttö. Kaikki tämä edellyttää kunnollisia standardeja, on erittäin käyttää turvallisia elintarvikkeita, turvallisia rehuja ja turvallisia lääkkeitä myös radioaktiivisuuden jälkeen. Nyt radioaktiivisuus ei ole kovin korkea, mutta totta kai sitä on syytä aina minimoida. Joskus reaktorit myös menevät rikki. Tsernobyl onnettomuus on johtanut hyvin tiukkoihin Äh, radioaktiivisen saastumisen vastaiseen standardointiin. Emme kuitenkaan kaikkea voi ennakoida. Maaperässäkin on säteilyä. Se saattaa johtaa hyvin korkeaan radioaktiivisuuteen joissakin elintarvikkeissa, ainakin joillakin alueilla. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tätä reaktiotakin on liioiteltu. Tällä haavaa ihmiset ovat jo palaamassa hylättyihin kyliin jotka radioaktiivisen jälkeen hylättiin. Jotkut ovat väittäneet, että tämä johtuu siitä, että syntyy myös korkeaa energisestä säteilystä hyötyä, ainakin tiettyyn kynnyksen asti. Sen sijaan omaksu toisenlainen lähestymistapa. Ei mietittykään kynnyksiä ja mietittiin vain hallinnollisia ratkaisuja, eikä omaksuttu tieteellisesti päteviä ratkaisuja. Tästä syys altistuminen radioaktiivisuun on rajoitu pelkästään niihin eh, tapauksiin, joissa oikeastaan radioaktiivisuus on vähemmän kuin luonnollisesti edes on. Yleensä on kyse 2,2 millisilveristä ja se kasaantuu 70 vuoden jälkeen, se muuttuu 800 millisilveriksi. Meidän täytyy miettiä, mitä vaikutuksia on tällä radiologisella ilmentymällä tai luonnollisella säteilyllä. Jos ajatellaan myös esimerkiksi vulkanista toimintaa, josta syntyy säteilyä, joskus on kyse suuremmistakin määristä. Edellinen vaikuttaa elintarvikkeisiin, lihaksiin ja luihin, toinen myös muuhun elimistöön. No niin, sitten kollega Hall Alden puolesta. Mr. President, this debate on... Herra puhemies, mitä tulee säteilyn enimmäismäärään, niin tästä on todellakin keskusteltava, sillä huhtikuussa Tsernobylin ydinvoimalla onnettomuudesta tulee kuluneeksi 25 vuotta ja monet muistavat, mikä oli suuren yleisen keskuudessa tilanne silloin ja miten pitkään säteilyarvot olivat hyvinkin korkealla tämän onnettomuuden jälkeen vuosiakin kului ennen kuin raja-arvot alitettiin, joten on erittäin tärkeää saada aikaiseksi sellainen järjestelmä, joka takaa julkisen terveyden ydinvoimaonnettomuuden yhteydessä. Tästäpä syystä me tarvitsemme uutta oikeusperustaa ja asiantuntija foorumin kautta pitäisi pyrkiä kehittämään tätä järjestelmää. Kyse ei ole vain teknisluontoisesta asiasta, jota käsitellään vain tietyn alan sisällä, vaan tätä pitäisi katsoa vähän laajemminkin. Mitä tulee enimmäistasoihin, niin meidän täytyy löytää sellaiset raja-arvot, jotka varmistavat, että kaiken ikäiset voivat elintarvikkeita nauttia turvallisesti. Me tiedämme, miten ongelmallista olisi, jos Jos esimerkiksi hyväksyttäisiin sellainen lähestymistapa, että porkkanat voitaisiin syödä aikuisten toimesta, mutta lapsille niitä ei voitaisiin syöttää. Joten minun mielestäni meidän tulisi toimia yhdysvaltalaisen mallin mukaisesti, eli asettaa kaikille henkilöille tämä raja-arvo yhteen. Meidän täytyy tehdä myöskin muutoksia näihin liitteisiin – koska ne eivät enää välttämättä ole mitään vähempiarvoisia ravintoaineita tai elintarvikkeita, joten tätä liitettä tulisi muokata. Ja haluaisin kiittää esittelijä Beletiä hänen tekemästä työstä ja miten hän on tätä työtä tehnyt. Ja minä toivon, että komissio muistaa sen, että parlamentti kyllä vetää köyttä samasta päästä. Kiitoksia. Vielen Dank, Frau Kiitokset kollega Hall ja seuraavaksi kahden minuutin ajan kollega Harms Vihreiden puolueryhmässä. Kiitokset puhemies. Mehän käsittelemme komission ehdotuksia, koska tämä asetus on rauennut 2010 vuonna ja tämän ehdotuksen käsittelyssä itse asiassa muistin, kuinka Daniele von Plotsnik jo 80-luvulla täällä työskenteli Tchernobylin jälkeisissä tunnelmissa. Ja yksi suurimmista ongelmista Tchernobylin jälkeen oli läpinäkyvyyden puute ja demokraattinen valvonta ja sen, tai sen puuttuminen. Ja on aivan järkyttävää, että tänään argumentoimme puolustuskannalla ja me emme voi toimia Euratomin pohjalta, vaan kuluttajasuoja ydinonnettomuuksien jälkeen ei ole välttämättä se, mitä, mikä meillä on ollut aikaisemmin, mutta nyt me tarvitsemme sen kuitenkin tämän käsittelyn pohjaksi. Haluan siis nyt vedota erityisesti komission jäsen Barnierin, joka on Ranskasta, että tilanne on muututtava. Aikoinaan Ranskassa toimittiin niin, että ikään kuin äh, ydinpilvet Ranskan ympärillä olisivat jonkinlainen häpeä. Ja nyt, kuten Fiona Hall, toivon, että toimitaan niin kuin Yhdysvallat ja raja-arvot äh, eivät erote, niitä ei eroteltaisi vahvoille ja heikoille ja lapsille ja aikuisille erikseen, vaan pidettäisiin nämä raja-arvot lasten arvojen mukaisina mahdollisimman alhaisina. Ja nämä arvothan ovat Yhdysvalloissa kymmenen kertaa alhaisemmat kuin mitä tänään komissio ehdottaa. Ja minä olen sitä mieltä, että teidän täytyisi nyt kuunnella minua ja Fiona Hallia. Kiitos. Kiitokset kollega Harms ja sitten puolitoista minuuttia QE-puolen puolesta kollega Matias. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Minäkin haluaisin aloittaa to, toteamalla muiden kollegojen lailla, että kun me puhumme radioaktiivisesta säteilystä ja saastumisesta, on kyse nimenomaan kansanterveysongelmasta tässä mittakaavassa tapahtuvaa saastumista pitäisi mitata mahdollisimman tarkkaan ja miettiä nimenomaan terveysvaikutuksia. Esimerkiksi kuinka paljon syöpätapauksia syntyy tästä syystä. Me tarvitsemme kunnon kansanterveyteen perustuvan oikeusperustan. Me olemme oikeastaan sitten Tchernobylistä tienneet ja jo muutenkin tienneet, mikä vaara tässä piilee. Tchernobyl vain osoitti tämän ongelman mittakaavan ja tavat, joilla se voi vaikuttaa tavallisten ihmisten elämään. Meidän on otettava vaarin historiasta. Siksi meidän täytyy säännellä tätä ja tämä esitys on osoittanut ensinnäkin, että jotain myönteisiä elementtejä mukana on, mutta kuitenkin, kuten totesin, kansanterveys on pantava etusijalle. Toiseksi meidän on päästävä eroon joistakin haitallisista toimenpiteistä ja kolmanneksi Päätöksentekoprosessin on oltava demokraattisempi ja avoimempi. Kuitenkin meillä on edelleen tämä ongelma enimmäistasoista. Emme voi hyväksyä näin korkeita enimmäistasoja, jotka meillä nyt on. Täytyy varmistaa, että kaikki kansalaiset saavat suojaa. Olemme hyvin tietoisia siitä, että tästä syystä kansalaiset kuoluvat. Portugalissa meillä on tämmöisiä tapauksia tullut vastaan. Matias. Kiitokset kollega Matias ja sitten minuutin ajan efd Polarimen puolesta kollega Rospa. Kiitoksia herra puhemies. Raja-arvoa todellakin tulee muuttaa elintarvike- ja rehupuolella. Niin kuin luonnoksessakin sanotaan, niin paras mahdollinen suojan taso on kaiken A ja O. Meidän täytyy huomioida uusimmat tutkimustulokset raja-arvoja muutettaessa. Toki me tarvitsemme yhtenäisen eurooppalaisen suojan tason. Lissabonin sopimuksessahan sanotaan, että me voimme toteuttaa yhtenäisiä toimenpiteitä, luoda rehualan ja elintarvikepuolen yhtenäisiä suojatoimenpiteitä. Kaiken A ja O on kansanterveyden korkea taso ja yhtä tärkeää on se, että raja-arvot ovat oikealla tasolla. Meidän täytyy muistaa, että säteily on yhtä haitallista, altistuipa sille unionin alueella tai esimerkiksi Yhdysvalloissa, joten meidän täytyy päivittää vanhat normit, sillä tärkeää on huomioida tapahtuneet muutokset. Kiitoksia. Kiitokset kollega Rospa. Ja seuraavaksi puolitoista minuuttia. Herra Tsekedi sitoutumattomista. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. A magyar nemzet... Kiitoksia, herra puhemies, hyvät kollegat. Unkari joutui kärsimään ydinkatastrofin seurauksista, Tchernobylin haitoista. Me olemme tehneet kaikkemme, jotta tällaisilta katastrofilta vältyttäisiin jatkossa. Osa tätä toimintaa on, että meidän täytyy hyvin tarkkaan seurata nykyisten ydinvoimaloiden toimintaa. On erittäin tärkeää tähdentää myös uusiutuvien energialähteiden roolia niin, että me vähentäisimme ydinenergian osuutta energiaa sekoituksessa. Tämä on unionissa erittäin tärkeää myös energiaturvallisuuden kannalta. Näin voimme energiavarmuutta vahvistaa. Tämä on ainoa tapa. Meidän on huomioitava myös terveysnäkökohdat kansalaisten hyväksi, tietää mikä on heille hyväksi ja mikä pahaksi. Me tarvitsemme myös selvät suunnitelmat katastrofeista selviytyäksemme ja pyrkiä minimoimaan riskejä. Tämä on tärkeä tavoite ja se on toteutettavissa, jos vain poliittista tahtoa löytyy. Ja niin, että me olemme vahvasti siihen sitoutuneet. Kiitokset kollega Segeri ja sitten muut puhujat kollega Flasikova Benova, ole edelleenkään paikalla, joten kollega Möltsen puolitoista minuuttia. Chernobyl. No, Chernobylin jälkeen vuodesta 1927 on kärsitty paljon säteilytiloista ja nyt sitten on luotu raja-arvot, luojan kiitos. Ja joinain, jossain tapauksissa tämä säteily saattaa kestää hyvin kauan ja joidenkin elintarvikkeiden kohdalla se on erittäin tai vaarallisempaa kuin muiden ja erityisesti jos ajatellaan, että jonkun alueen yllä on näitä säteilytiloja vuosisatojen ajan, niin totta kai se vaikuttaa silloin niihin alueisiin ja elintarvikkeita ei voi myydä siltä alueelta kuin muualta. Ja myöskin äh, sairauksia esiintyy nuorilla ja myöskin lapsilla ja aikuisilla. Ja nämä sairaudet esiintyvät vasta monien monien vuosien jälkeen, tämän säteilyonnettomuuden jälkeen. Tarvitaan siis sellaisia varjoja, raja-arvoja, joiden perusteella voidaan turvata kansanterveys esimerkiksi allergioita esiintyy ja kaikesta huolimatta jatketaan elintarvikkeiden säteilyttämistä. No, kun nyt ajatellaan, että 25 vuotta on kulunut Tsernobylistä, niin edelleenkään ei kaikkialla voi syödä sieniä huoletta ja miettimättä sitä, että säteily on vaikuttanut niihin. Kaikki tämä on arvotonta, jos elintarvikekontrollit eivät toimi näillä säteilyalueilla. Kiitokset kollega Möltser. Ja hyvä, että te kauempaa. No nyt sitten catch the eye-menettely ja kollega Tantsila ensimmäisenä. Mulțumesc, domnule președinte. Consider că atingerea unui... Kiitoksia, herra puhemies mielestäni meidän täytyy määritellä selkeät säteilyn raja-arvot, mutta silti meidän täytyy huomioida turvallisuusaspektit, jotta kansalaisia todellakin suojellaan. Ja näitä normeja tulee soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa unionin päätösten mukaisesti. Jäsenvaltioilla on vastuu valvonnasta eli ettei raja-arvio, raja-arvoja ylitetä säteilyhätätilassa. Turvanormeja on noudatettava sekä elintarvike- että rehualalla. Ympäristön huolenaiheetkin täytyy huomioida. Eli raja-arvoja on noudatettava. Kiitoksia. Kiitokset sitten viimeiseksi kollega Ferreira. Senhor Presidente, um acidente nuclear ou qualquer outro caso de emergência radiológica. Meidän täytyy ottaa vakavasti tämän tyyppiset riskit ja vaarat. Se koskee yleensä ja tavallisimmin useita maita, siksi meidän täytyy pyrkiä torjumaan tätä minimoimaan vaikutukset tällaisesta hätätilanteesta. On e- ehdottoman välttämätöntä, että me yhteensovitamme toimia. Meidän täytyy myös määritellä paremmin sallitut enimmäistasot. Mutta kyse on ennen kaikkea kansalaisesta ja hänen suojelemisestaan. En siksi ymmärräkään, miksi tässä pitäisi rajoittaa jäsenvaltioiden liikkumavaraa, koska ne ovat tässä vastuussa, kun kansalaisten terveyttä suojellaan. Myös katastrofitilanteessa ne pystyvät parhaiten suojelemaan kansalaisia oikealla tasolla. Ja niiden pitäisikin tässä mobilisoitua ensisijaisia ryhtyä hätätoimiin. Kiitokset kollega Ferreira. Keskustelu on näin päättynyt ja lopuksi komission jäsen Barnier. Kiitos herra puhemies. poliitikkona, kansalaisena voin todeta, koska komission puolesta joudun tasamaan juridiikasta Rova Hansissa, Hansille, toteaisin, että totesitte minun olevan ranskalainen, ja sanoisin jopa vielä enemmän. Mielestäni, kun tämä nyt on jo pitkään minua kiinnostanut aihekin, olen käsitellyt näitä kysymyksiä, kun on kyse maaperän saastumisesta, kun olin ympäristöministerinä Ranskan tasavallassa – Muistaakseni olin yksi harvoista ministereistä 80-luvun puolessa välissä, jotka menivät Tsernovilin suojassa muutamaksi minuutiksi vain, mutta en muist, voi unohtaa tätä haave, haamukaupunkia, lasten leluja siellä sun täällä ikkuna tavoina. En koskaan sitä unohda näkynä. Ranskassa parlamentaarikkona minä olen myös ollut työstämässä ympäristöturvallisuusaloitetta. Olen ollut mukana laatimassa Atlasta, jossa on riskialueita maailmalta. Ja olen myös ottanut huomioon maaperän saastumisen kannalta tämän asian. Siis minä tunnen kyllä aika hyvin tämän hyvä mm, edustaja. Olin jonkin aikaa myös maatalousministerinä Ranskassa, ei niin kauan sitten. Olen käsitellyt tätä sekä kansanterveyden ja turvallisuuden, kansalaisten ja kuluttajien suojelun kannalta – mutta myös eläintenkin suojelun kannalta niilläkin on merkitystä. Nämä aiheet minua kiinnostavat. Ja voin ymmärtää varsin hyvin, että on käynyt ilmi tämän illan saatossa, miten valppaina Euroopan parlamentin jäsenetkin ovat tässä aiheessa. Herra Peletille totesinkin, että minä olen kuunnellut tarkkaan ja kerron teidän huolistanne myös kollegoilleni komissiossa ja mitä juuri totesin teille ja minkä voin teille todeta, ja mm, joka minuakin velvoittaa ja mitä minä voin sanoa tästä oikeudellisesti, niin täällä on kaksi seikkaa, joissa komissio, kollegion ja meidän oikeuden yksikkömme ja sitten kollegani Oettingen ja Sefkovic ovat eri linjoilla. Nämä kohdat liittyvät siihen, että Eurotom sopimus sisältää sopivan oikeusperustan kun ajatellaan rajoitteista saastumista ja kansanterveydestä suojaa, ne ovat etusijalla ja toiseksi yhden laatimisessa meidän täytyy miettiä tätä myös siis sieltä näkökulmasta, että kaikki toimijat noudattavat toimintojen välistä sopimusta. Tähän kollegio on perustanut analyysinsä ja siksi hylännyt tarkistukset kaikille teille totesi, totesi kuitenkin, että minä olen tämä illan aikana kuunnellut tarkka keskustelua vien viestiä eteenpäin kollegoilleni niin komissiossa. Merci. Now I will give the floor to rapporteur to... Sitten esittelijä voi päättää keskustelun. Bellet. Thanks, uh, chairman. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari kunnioitan teitä siitä, että te toimitte todellakin asiantuntemuksellanne ja viittasitte myöskin Tsernobyl vierailuun ja olette myöskin maatalousalan asiantuntija. Euroopan parlamentilla on kuitenkin oma visionsa. Se on toinen kuin komission. Nyt tilanne on kuitenkin toinen kuin muissa tuomioistuimen käsittelemissä jutuissa. Kyse on siitä, että konsensuksen kautta on saatu aikaiseksi tilanne. Me haluamme muuttaa nykyistä lainsäädäntöä huomioiden Lissabonin sopimuksen mukana tuomat muutokset. Kyse ei ole mistään voimamittelöstä, vaan kan- kansalaisten turvallisuuden tason vaalimisesta. On valitettavaa, että komissio ei jousta, vaan pitää kiinni kannastaan. Tilanne on sellainen, että tässä on menetetty oiva mahdollisuus, joten me toivomme, että kodifiointiprosessi voitaisiin tarkastella hiukan laajempialaisemmin. Arvoisa komissaari, mitä tulee ydinonnettomuuteen tai säteilyhätätilaan, niin minun mielestäni nykyiset toimenpiteet eivät riitä turvallisuuden tason turvaamiseksi. Huomenna tulemme esittämään omat tarkistuksemme, toivottavasti enemmistö niistä hyväksytään, koska sitä kautta nykyinen lainsäädäntökehys paranee huomattavassa määrin, koska nykyinen ei todellakaan vastaa nykyisestä tilannetta. Arvoisa komissaari, jos voisitte kuunnella minua vielä ihan pienen hetken. Niin, komissio, me pyytäisimme teitä toimittamaan meille normeihin liittyvän arvion, niin kuin liitteissäkin sanotaan. Eli me tarvitsemme asiantuntija-arvioita, jotka tietävät kansanterveydestä ja elintarvikkeista enemmän. Silloin, kun te kävitte Tsernobylissä 80-luvulla, niin silloin käsiteltiin asioita eri tavalla kuin miten niitä nyt tulisi käsitellä, joten toivottavasti huomenna nämä meidän esittämämme tarkistukset nauttivat suuremman osan tukea. Kiitoksia. Item. Kiitos Ravelet. Keskustelu päättyy tästä aiheesta. Äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivin. Our